micro, le micro.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 Um... Hyvää iltaa. Jatkamme täysistuntoa ja kerron tulokset kolmannesta äänestyskierroksesta. Lopulliset tulokset ovat seuraavat. tutkimukset pääministeri, Tsekin tasavallan pääministeriä vastaan väärinkäytöksenä, väärinkäytöksen johtuen ja eturistiriidoista johtuen hyväksytty. Sitten pankkiunioni aloite hyväksytty. 21 budjetin suuntaviivat hyväksytty. Itäinen kumppanuus hyväksytty. Länsi-Balkanin alue hyväksytty. Matkailu ja liikenne vuoden 2020 jälkeen hyväksytty. Hallinnollinen yhteistyö verotuksessa tiettyjen aikarojen pidentäminen COVID-pandemian takia hyväksytty. Maatalouden tukirahasto hyväksytty. Kansalaisaloite Euroopassa hyväksytty. Toimielintävälliset neuvottelut hyväksytty. rasismin vastainen päätöslauselma George Floydin kuoleman jälkeen hyväksytty. Aloite Kiinan kansantasavallan turvallisuuslainsäädännön siirtämistä Hongkongin ja EUn tarve puolustaa Hongkongin itsenäisyyttä autonomiaa hyväksytty. Tilanne Schengenin alueella COVID-19 pandemian jälkeen hyväksytty. Sitten lopuksi rajat, rajan kausit luontoiset työntekijät ja heidän suojelunsa COVIDin yhteydessä hyväksytty. Tässä kolmannen ja viimeisen kierroksen äänestystulokset. Yksityiskohtaiset tulokset tullaan tämän jälkeen vielä julkaisemaan. Pöytäkirjat 17, 18 ja 19 kesäkuuta kokoukset tullaan välittämään parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istuntokauden alussa. Jos ei ole vastalauseita, päätöslauselmat, jotka on hyväksytty tässä istunnossa. Ne tulevat voimaan. Kiitoksia tästä istunnosta. Parlamentin istunto keskeytyy. Mukavaa illan kaikille.